hinsetzen, meine Damen und Herren. Jos ette istu, emme voi myöskään äänestää. Julkinen, kirjala, julkinen Kirjallinen julkilausuma Papadopolulta, Ferrelta, Higginsiltä, Parvanovalta ja Romeva ja Ruedalta eurooppalaisesta teemapäivästä sydänpysähdykselle. Ne on saanut tarpeeksi allekirjoituksia. 123 artiklan mukaan työjärjestyksessä se lähetetään eteenpäin ja julkaistaan tämän istunnon tekstien joukossa. Tästä saa puheenvuoron Rova Papadopoulou. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, puhemies. Haluaisin esittää kiitokseni kollegoille Jim Hitchensille, Vanini Ovalle, Romeva Ruedalle ja Joao Ferreira kaikille, kuten myös kaikille edustajille, jotka ovat allekirjoittaneet meidän kanssamme numero 11 julkisen ilmoituksen niin, että voitaisiin lisätä tietoisuutta sydänkohtauksesta. Tuhansia, tuhansia ihmisiä on Euroopassa, jotka kärsivät sydänkohtauksesta. He tarvitsevat myös elvytystä ja usein on kyse ei-ammattimaisesti annetusta avusta. Mutta yksi viidestä vain selviää näissä tapauksissa. Ystävät, meidän täytyy yhdessä saada muutos. Me voimme lisätä tietoisuutta ja säästää 100 000 henkeä joka vuosi. Kiitoksia kovasti. Kiitos, Frau Papadopoulos.